tulevina vuosina. Ja odotan enemmän aktiivista ja, ja yhteistyöllistä lähestymistapaa kaikkien ryhmien kesken tässä parlamentissa, mutta myös parlamentin ja jäsenvaltioiden kesken. Hyvä Mogherini, te olette ylist käyttäneet EUn globaalia strategiaa, joten sallinette, että otan esiin hieman kritiikkiä. EUn globaalinen strategia, me luemme IESstä nettisivuilla, että sen pitäisi olla kompassi meidän toimillemme vaikeina aikoina. Sitaatti loppuu. No, minulla on tässä muutamia kysymysmerkkejä. Globaali strategia ilman maantiedettä. Miten voi olla globaali strategia ilman maantiedettä? Se, siinä ei oikeastaan vastata kysymykseen siitä, mitkä politiikat ovat lupaavampia kuin toiset ja niitä pitäisi sitten priorisoida, joten siltä osin tämä strategia ei ole strateginen. Sen lisäksi se painottaa tarvetta ennaltaehkäisyyn ja vakauttamiseen. Mutta kun katselemme tätä ehdotettua monivuotista rahoituskehystä, niin se tekee ihan muuta. Päinvastoin siinä ehdotetaan, että poistetaan, leikataan pois kaikki ne kulut, joita näihin toimiin on käytetty aikaisemmin jopa 40 prosentilla. Joten minusta, jos me haluamme ottaa tämän strategian vakavasti, niin silloin äh, rahat pitää laittaa sinne, äh, mihinkä ne kuuluvat. Ja minusta meidän tulisi painottaa myös enemmän ilmastokysymyksiä, joka on täysin aliarvostettua tähän mennessä, joten hyvin paljon pitäisi vielä parantaa. Danke. Danke ja kiitos paljon. Muistuttaisin, että noudattakaa puheaikoja. Ja sitten ID-ryhmän puolesta edustaja Mariani puolitoista minuuttia. Le groupe identité. Kiitos. Identiteetti- ja demokratia-ryhmä haluaa toimia kansallisvaltioiden Euroopassa niin, että valtiot ovat solidaarisia toisiaan kohtaan, mutta valtiot ovat itsenäisiä, riippumattomia, vahvoja. Tämä oli myös kenraali de Gaullein tavoite, mutta valitettavasti nykyisin meillä on hyvin äh, voimaton, heikko äh, johto, ja se tarkoittaa, että olemme jatkuvasti islamistien hyökkäyksien äh, vaaroina, vaarassa heidän taholtaan ja strategisissa kysymyksissä, erityisesti herkissä kysymyksissä, toimme, toimimme eurooppalaisten intressejä vastaan tällä hetkellä. Tämä koskee muun muassa Iranin ydinsopimusta. Sille ei ole estetty mitään uskottavaa vaihtoehtoa Washingtonin toimesta. Missä ovat ne kuuluisat lupaukset, joita annettiin kaksi kuukautta sitten uusista kauppasuhteista? Te olette puhuneet monesti siitä, että Venäjän tilanteeseen täytyy puuttua. Mitä, mitä näille pakotteille tehdään? Missä ovat ehdotuksenne? Mitä diplomatiassa tapahtuu? Syyrian tilanne on katastrofaalinen. Ranskan entinen ulkoministeri on tehnyt hyvää työtä, mutta nyt itse asiassa tilanne on mennyt aina vain huonompaan suuntaan. Magrebin alueella samoin terroristijärjestelmät, anteeksi Sahlin alueella terroristijärjestöt juhlivat. Me tarvitsemme näihin ratkaisuja, mutta teillä ei ole mitään kunnianhimoa Eurooppaa kohtaan, koska tämä teidän projektinne on vain lisää tätä globalisaatiota, jota on jo tyrkytetty meille 30 vuoden ajan. Paljon kiitoksia. Ja sitten ECR-ryhmän puolesta edustaja Weimers, yksi minuutti. Thank you, Mr. Speaker. Kiitos, puhemies. Hyvä korkea edustaja. Ei yhtäkään lukua teidän 2019 arviossanne globaalista strategiasta ole käsitelty esimerkiksi kristittyjen globaalia vainoa tai islamistien leviämistä. Tämä on häpeällistä. Radikaalit imaamit ja miljoonat eurot tulevat EU:hun edistämään segregaatiota. Tämän strategianhan pitäisi turvata Eurooppaa ja sen sijaan EU eh, e vain syventää kumppanuutaan maiden kanssa, eh, jotka ovat eh, tukemassa islamista autenttisuutta. Ja nämä ovat maita, jotka usein joko hyväksyvät tai tukevat kristittyjen vainoa. Ison-Britannian komitea on myös raportti on tutkinut sitä, että miten islamistissa maissa on kansan murhia kristittyä vastaan. Ja meidän pitäisi sen sijaan nimenomaan painostaa maita lopettamaan kristittyjen vainoaminen. Meidän tulisi lähteä USAan kanssa samaan rintamaan, koska jos emme mene, niin kuin ketkä. Ak, grazie mille, kollega. Kiitoksia paljon kollegalle ja nyt sitten GNGLn puolesta edustaja Demirel, yksi minuutti, olkaa hyvä. schön, Herr Präsident. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Hyvä äh, Mogherini, te mitä te kutsutte täällä äh, globaaliksi strategiaksi, niin eihän se oikeastaan ole mitään muuta kuin paloherkkää äh, sotilaallista toivellista, varsinkin Saksan ja Ranskan puolelta ja, ja asevarustelun lobbauksen puolelta, ja me vasemmistona eh, emme sitä hyväksy. Te halusitte rakentaa EUn sotilaallista kykyä ja viedä lävitse geopoliittisia eh, intressejä. Kysymys on kauppakiintiöistä ja luonnollisesti myös eh, resursseista. Ja tulevina vuosina me olemme tehneet tässä jo paljon PSK, eurooppalainen puolustusunion ja niin edelleen. Eli nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä on jo tehty. Te olette investoineet miljardeja varusteluun ja toisaalta myös 130 miljoonaa ihmistä samanaikaisesti EU:ssa ovat köyhyysrajan alapuolella ja te olette antaneet 13 miljardia euroa erilaisiin aseisiin ja, ja tappajalennokkeihin ja muihin. Joten jos te haluatte todellakin jotakin tehdä ihmisille, huolehtikaa siitä, että parannetaan sosiaalista infrastruktuuria. Ja teillä on nyt mahdollisuus todellakin estää sota Iranin kanssa ja me kehotamme teitä vähentämään varustelua. Se olisi todellinen strategia Euroopan kansalaisten eduissa. Grazie, kollegi. E- Kiitoksia kollegat ja vielä muistutan, että noudattakaa puheaikoja koska en haluaisi keskeyttää puheenvuoroja, en pidä sitä ollenkaan. Seuraavaksi sitten edustaa Nathan Jill. Yksi minuutti ja noudattakaa puheaikaa. Yhdeksän äänen enemmistöllä tämä parlamentti on valinnut lippuäänestyksellä yhden ehdokkaan joukosta rouva van der Leyenin ja hänelle on annettu työpaikka takahuone diilien perusteella. Ja riippumatta kysymyksestä, hän vastaa aina, että enemmän Eurooppaa. Hän haluaa rakentaa EUn armeijan, mutta hän sanoo kuitenkin, että olemme sitoutuneita NATOon. No kumman puolesta hän oikeastaan on, koska ei ole mahdollista palvella kahta herraa. UK ei pidä koskaan antaa itsemääräämisoikeuttaan, joka pitää sisällä myös puolustusvoimat. Boris Johnson ja Torit, varoitan teitä, jos, et, jos annatte puolustusvoimat Euroopan käsiin, niin Brit Britannian kansalaiset rankaisevat teitä äänestysuurnilla. Kiitoksia. Ja nyt sitten edustaja Suitsa, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Rouva Mogherini, olen iloinen, että keskustelemme täällä tänään tästä EUn globaalistrategiasta ja tämä on nyt uuden parlamentin ensimmäinen keskustelu. Minä tuen mitä tahansa järjestelmää ja maailmanjärjestystä, joka perustuu lakiin ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja kestävään kehitykseen. Ainoa johtopäätös on nyt sitten tässä se, että valitettavasti maailma ei ole sen kummemmassa jamassa kuin vuonna 2016kaan, mutta ainakin meillä on tällaisia monenvälisiä alustoja edelleen olemassa, aivan kuten kertomuksessa ne on lueteltu. Niiden avulla toivottavasti saadaan luotua rauhaa ja vakautta. Meidän täytyy hyödyntää tätä globaalistrategiaa, joka on kompassi ulkopoliittisiin toimiin. Se voi auttaa pääsemään tuloksiin. Me tarvitsemme lisää yhteistyötä, lisää kumppanuuksia. Me kaikki tiedämme, että kansalaiset odottavat meiltä enemmän Eurooppaa, vahvempaa Eurooppaa, mutta ei, eivät ainoastaan Euroopan kansalaiset, vaan muu maailma myös. Valitettavasti tätä Eurooppa-hanketta epäillään usein vahvasti, mutta meidän työmme on taata vakaus ja rauha. Ja vastauksena edelliselle puhujalle demokratiaa määrittelee. Kiitoksia paljon ja sitten puheenvuoro edustaja Santori Santoselle. Olkaa hyvä. Tres anos da estratégia global da União Europeia. Felicito a senhora Mogherini. Kiitos eh, puhemies. Eh, ja, äh, haluaisin kiittää Mogherinia äh, tästä globaalin strategian esittelystä. EUn täytyy äh, tukea äh, monitahoisuutta ja tasoisuutta. Ja yksi tämän strategian menestyksistä on ollut turvallisuus, puolustus, pesko, Ukrainan tukeminen, Kolumbian rauhan turvaprosessin tukeminen ja niin edelleen. Mutta on yksi alue, jossa olisi vielä varaa parantaa. Sit maahanmuuton sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus, jossa jotkut ohjelmat ovat tuoneet jonkin verran tuloksia, mutta ei kaikkea sitä, mitä on tarvittu. Me olemme nähneet, kuinka ihmiset kuolevat meidän rajoillamme, koska meidän jäsenvaltiomme kieltäytyvät toteuttamasta kansainvälistä turvapaikkalainsäädäntöä. Ja maahanmuuttajia kerätään tällaisiin säilytyskeskuksiin Libyaan, jossa heitä esimerkiksi kidutetaan ja kohdellaan epähumaanisti. Joten tämän, tämän strategian kautta meidän täytyisi voida saada aikaan sellainen EU, mitä me tarvitsemme. Paljon kiitoksia. Sitten edustaja yksi minuutti. Thank you, Mr. President, madam. Kiitoksia puhemies. Arvoisa korkea edustaja, haluan kiittää teitä jatkuvasta läsnäolostanne ja aktiivisesta osallistumisestanne keskusteluun tässä täysistuntosalissa. Globaalistrategian tarkoitus on edistää sääntöjen, sääntöihin perustuvaa monenvälistä yhteistyötä. Te olette onnistuneet muutaman strategian ja vision konkreettisiksi toimiin, erityisesti Euroopan puolustuksen ja turvallisuuden alalla. Monissa tapauksissa konflikteja on pystytty rauhoittamaan ja rauha ja Vakaus kuitenkaan eivät ole esimerkiksi EU, Venezuelassa, Syyriassa ja Libyassa onnistunut tässä. Meidän täytyy saada luotua yhteyksiä kriisin osapuolten välille. Meidän pitää myöskin lähentyä niitä, jotka haluavat olla osa perhettämme, jotka, joilla on samat arvot. Läsi, Länsi-Balkanin osuus on tärkeä, Albania on tärkeä myös, mutta vielä täytyy tehdä enemmän, jotta voi, voidaan vahvistaa EUn perspektiiviä kyseisillä alueilla, jotta voidaan mm, nopeuttaa integraatioprosessia. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Berg, Berg yksi minuutti 30 sekuntia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Äh, Mogherini äh, Sun Tzu, filosofi, on kirjoittanut sodista, että pidä sinun suunnitelmasi aina yhtä epänäkyvinä äh, kuin pimein yö, niin eh, minusta globaali strategia, ainakin tämä ensimmäisessä osassa, on toiminut tällä tavalla. Minusta tämä strategia on epäonnistunut. Tämä on asiakirja, joka oli täynnä kunnianhimoisia tavoitteita, eikä tämä sisältö minua niinkään kiinnosta, vaan enemmänkin kysymys käytännön täytäntöönpanosta. Sitä lähtien, kun eh, tämä strategia otettiin käyttöön, täytäntöön. Maailma on muuttunut kriittisemmäksi, mutta onko tämä strategia auttanut missään ratkaisussa? Meidän ulkopolitiikkaamme on lähtenyt konfliktiin USA ja Venäjän kanssa. Ja hyvin monet eurooppalaiset ovat olleet huolissaan esimerkiksi maahanmuutosta ja sen vuoksi on ihmeellistä, että tämä strategia vain on vahvistanut näitä ongelmia. Joten minusta meidän täytyisi huolehtia siitä, että meidän suhteemme tärkeisiin toimijoihin, kuten Venäjään ja USAan, saadaan palautettua. Antakaa meille reaalipolitiikkaa tältä päivältä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja sitten edustaja McAllister, yksi minuutti. Thank you, Mr. President, Madam. Kiitos puhemies, hyvä korkea edustaja, hyvät kollegat. Kolme vuotta myöhemmin EUn globaalistrategian viisi prioriteettia ovat edelleen aivan valideja. EUn oma turvallisuus, turvallinen naapurusto, konfliktien ratkaisu, yhteistyökykyiset naapurivaltiot ja hyvä globaali hallinto. Muiden puhujien tapojen minusta on hyvä, että EUn jäsenvaltiot tekevät puolustusyhteistyötä ja on hyvä, että sotilaallinen autonomiamme myös kasvaa mutta silti globaali strategian toimeenpano jättää parantamisen varaa. Me tarvitsemme yhdenmukaisempaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Meillä täytyy olla paremmat välineet, parempia linjauksia käytössämme ja meillä täytyy olla myös välineitä, joilla rahoitetaan muun muassa ihmisoikeuksien, ihmisoikeuksia puolustavaa työtä. Me tarvitsemme myös ulkoisia rahoitusvälineitä ja me tarvitsemme myös määräenemmistöpäätöksentekoa tietyillä alueilla yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Olen iloinen, että komission uusi puheenjohtaja äh, von der Leyen mainitsi aamulla puheessaan myös tämän määräenemmistöasian ja olen kiitollinen teille hyvästä työstä. Kiitos. Paljon kiitoksia ja sitten edustaja Benifei, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kun te korkea edustaja jatkatte tärkeää työtänne kansainvälisellä areenalla epävarmuuden valitessa, niin tulee samanaikaisesti vahvoja jännitteitä hyvin täältä läheltä. Esimerkiksi Matteo Salvini Italian hallituksen nimissä on lähentänyt suhteitaan Venäjään, Moskovaan ja harjoittanut hämäriä rahoitustoimenpiteitä. On tärkeää, että kansainvälinen oikeus, yhteinen eurooppalainen puolustus ja strategia Naton suhteen ovat keskeisessä asemassa. Nyt täytyy valita sitten tämä autonomia vai alistutaanko toisenlaisten voimien alaisuuteen. Niin, no, perusarvot ovat keskeisessä asemassa. Italian tapahtumat, mutta ei välttämättä ainoastaan Italian tapahtuvat, tekevät mahdolliseksi ja te, tekevät välttämättömäksi Stratcomin perustamisen ja myöskin todellisen tutkintakomission, tutkintavaliokunnan Moskova-suhteiden selvittämiseksi. Emme voi aliarvioida enää jotakin sellaista, joka on todellakin Euroopan yhteisön ja kansainvälisen yhteisön kannaltakin todellinen uhka. Kiitoksia. Ja sitten edustaja yksi minuutti. Madame la Kiitos, hyvä rouva korkea edustaja. Huolimatta siitä valtavasta työstä, jota olette tehnyt ja varsin suurella menestykselläkin, josta teitä on täällä onniteltukin. Eurooppalainen diplomatia ei ole oikeastaan erottautunut kansallisvaltioiden diplomaattisista ponnistuksista kansainvälisellä näyttämöllä. Tämä on äh, suuri ongelma. Euroopan unioni on kaukana vielä yhteisestä puolustuksesta. Meiltä puuttuu yhteinen visio, yhteiset intressit äh, oman paikkamme määrittämiseksi äh, maailmassa ja yhteinen vastaus haasteisiin. Nyt ollaan niissä oloissa, että tämä teidän johtamanne hallinto, sen täytyy määrittää ensinnäkin prioriteetit toiminnalle keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet eurooppalaiselle diplomatialle ja toisekseen tarvitaan myös konvergenssivälineitä ja kolmanneksi tarvitaan valtioiden tukea tälle työlle. Kiitoksia vastauksesta. Kiitoksia paljon ja sitten seuraavaksi puheenvuoro menee edustaja Monille. Yksi minuutti, por favor. Kiitoksia puhemies. Turvallisuusstrategia joka tässä nyt on esitelty, on EUn, sisä, EUlle sisällisesti tärkeä ja myöskin ulkoisesti tärkeä. Tämä ei ole mikään vaihtoehto, vaan me olemme, tämä globaalius, vaan me olemme globaalissa kontekstissa toimivia ja myöskin polarisoituneessa kontekstissa toi, toimivia. Yhdessä olemme vahvempia ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme tarvitsee poliittista tahtoa, kuten totesitte. On parempi toimia yhdessä. Jos fragmentoituminen lisääntyy, niin silloin päätöksenteko myöskin hidastuu. Ja sen takia täytyy lisätä myös tähän, että täytyy päästä eroon tästä yksimielisestä päätösmenettelystä vaatimuksesta. Monet olemme vaatineet jo puolustuspolitiikasta liittäen sen kriiseihin, konflikteihin, että Euroopan ei tule olla pelkästään pehmeä voima. Sen takia meidän täytyy jatkaa meidän tu- turvallisuusulottuvuutemme vahvistamista ja myöskin Naton suuntaan. Kiitoksia. Ja nyt sitten edustaja Kaljurand, yksi minuutti. Madam High Hyvä korkea edustaja, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä teidän huomioistanne ja teidän sitoumuksestanne. Ja haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne yhteen tärkeistä asioista, nimittäin kyberturvallisuuteen. Kyber on tullut jäädäkseen ja kyberhaasteet ovat uutta todellisuutta. Ja on erittäin tärkeää hoitaa näitä kyberuhkia samanaikaisesti kuitenkin ylläpitää vapaata ja avointa kyberavaruutta. EU on tehnyt useita askeleita kohti kyberturvallisuusstrategiaa, kyberturvallisuusvälineitä, vuoropuheluita ja niin edelleen, mutta paljon on vielä tehtävänä. Minä haluaisin painottaa kolmea asiaa. Ensinnäkin EUn täytyisi olla aktiivisempi globaalisti ja toimia johtavana voimana kyberturvallisuuskeskuksessa keskusteluissa ja toimissa. Toisekseen EUn pitäisi olla äänekkäämpi, kun se vie eteenpäin lakiin ja sääntöihin perustuvaa kyberavaruutta ja nimenomaan vaatien kansainvälistä lainsäädäntöä kyberiin. Ja sen lisäksi EUn täytyisi myös puhua siitä, että saadaan kaikki mukaan. Meidän tulee kuunnella toisia ja ottaa kaikki toimijat mukaan. Kiitos. Grazie mille. Paljon kiitoksia. Aita. Ja sitten edustaja Paet, yksi minuutti. Dear Federica Mogherini, dear... Hyvä Federica Mogherini, hyvät kollegat, vaikka Euroopan unionin pitäisi toimia pontevammin maailmanlaajuista oli se sitten ilmastonmuutos, kansainvälisen rikostuomioistuimen tukeminen tai asevalvontasopimus ja niin edelleen, niin EUn sisälläkin on haasteita, joihin täytyy puuttua, jotta EU voisi olla tehokas roolissaan. EUn yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan edistämisessä on tapahtunut paljonkin sen jälkeen, kun globaali strategia esiteltiin muutama vuosi sitten, mutta vielä täytyy tehdä lisää työtä peskon parempi toiminta, Euroopan puolustusrahaston tehokkaampi käyttö niin edespäin ovat näitä. Ja tämä liittyy myöskin kyberturvallisuuteen ja kybertilaan. Valitettavasti myöskin ilmastonmuutos vaikuttaa niihin alueihin, jotka ovat olleet esimer- aikaisemmin rauhallisia, esimerkiksi arktisiin alueisiin. EUn täytyy investoida enemmän strategiaan jotka, strategian, joka keskittyy arktisiin alueisiin. Kiitoksia. Ille. Kiitoksia kovasti. Ja seuraavaksi edustaja Zovko, minuutti. Olkaa hyvä. President. Puhemies, hyvä korkea edustaja, Hyvä siitä, että olemme saaneet globalisaatikästä täytäntövaron kertomuksia osoittaa, mikä merkitys on sillä, että meillä on johdonmukainen uskottava ulkopolitiikka, jota on pyrkinyt samoihin tavoitteisiin. Kaikkein tärkeintä on, että saadaan käsitys menetelmistä, joita täytyy vielä kehitellä. Viimeaikaiset kehityskulut kansallisessa ympäristössä aiheuttavat sen, että me tarvitsemme vielä kunnianhimoisempaa täytäntöönpanoa strategiasta, jotta voidaan vastata haasteisiin ja muutoksiin, joita on. Strategian täytyy saada aikaan oikeutta ja kansallista järjestystä. Se auttaa ajamaan etujamme kautta linjan, jotta saadaan tasapainoisen lähestymistapa monikeskisyyteen. Minä pidän hyvänä toimintana kehittää suhteita etelään ja itään. Meidän täytyy keskittyä yhteistyöhön noiden alueiden kanssa, varsinkin Länsi-Balkanin alueiden kanssa. Siellä rauhaa ja vakautta euro pitää selviytenä. Tarvitaan keskeis- hyvää kumppanuutta, jotta saadaan aikaa rauhaa ja vakautta tulla alueella, kuten Eurooppa yli, ylipäätään. Kiitos. Kiitoksia kovasti ja seuraavaksi ja edustaja Pitsula uudelleen puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa korkea eh, edustaja. Paljon on tehty viimeisen kolmen vuoden aikana ja yksi näistä suurista saavutuksista on eurooppalainen puolustus ja haluaisin nyt kiittää teitä tekemästäni tärkeästä työstä. Kyllä me olemme saavuttaneet enemmän muutamassa vuodessa kuin vuosikymmenten aikana. Ja jos on poliittista yhtenäisyyttä ja tahtoa, voimme tehdä paljon. Me olemme äh, tehneet tai ottaneet askeleita niin, että äh, puolustuksessa tulisi tehokkaampaa. Maksimoimme resurssit, jotta voimme suojella kansalaisemme paremmin ja että voimme myöskin varmistaa EUn roolin maailmassa. Kun ajatellaan äh, Iranin ydinsopimusta, tässä meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta siitä pidetään kiinni. Haluaisin myöskin mainita Pressman, joka on myöskin sellainen saavutus, jossa Euroopan unionilla on ollut suuri rooli. Ja toivottavasti nyt sitten käynnistetään keskustelut Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Kun tulee EU, mitä tulee EUn rooliin, meidän täytyy myöskin pitää kiinni monenvälisestä maailmanjärjestyksestä. Meidän täytyy tehdä enemmän, jotta voimme pitää kiinni menneistä toimista ja myöskin toimia tulevaisuudessa. Tämän hyvän trendin täytyy jatkaa ja täytyy olla enemmän resursseja myöskin tätä tarvetta varten. Eurooppalaisten täytyy pysyä relevantteina, koska me olemme hyvä pehmeä voimavara. Me tarjoamme humanitaarista apua. Meidän täytyy eh, toimia kumppaneidemme liittolaistamme kanssa ja eh, me voimme näin pitää kiinni rauhasta ja ihmisarvosta monissa maailmankolkissa. Kiitos kovasti. Seuraavaksi edustaja Aleksandrov Jordanov, minuutti. Olkaa hyvä. Уважаеми господин Kiitos puhemies. Hyvä Mogherini. Venäjän liittovaltio on edelleenkin uhkana Bulgarian kansalliselle turvallisuudelle, mutta myös koko unionille. Miehitetty Krimea on Venäjän aggression osoitus ja hybridiuhka johtaa siihen, että Euroopan vastaiset yhdistyvät. Euroopan turvallisuuden kannalta raja-alueet ovat erityisen tärkeitä ja meidän täytyy Euroopan integroitumista edistää Länsi-Balkanilla. Minä todella toivon, että unio, että myös NATO-valtiot otetaan tässä huomioon. Tämä on selkeä viesti Serbialle. Täytyy muistuttaa siitä, että tällainen globaali strategia korostaa NATOn jäsenyyden merkitystä Länsi-Balkanin valtioissa ja me liittymistä unioniin. Kiitoksia kovasti. Ja nyt seuraavaksi menettelemään puhujaluetteloa. Täällä on kaiken kaikkia neljä pyyntöä ja hyväksyn kaikki alkaen Niina Gillistä, olkaa hyvä. Thank you, President. Uh, high representative. Kiitos korkea edustaja. Olen kiitollinen siitä, että on korostettu tätä edistyskertomusta, että olemme yhtenäisiä EU-ssa ulkoasioissa. Se on tärkeää se on olennaista siitä syystä, että sen myötä olemme yhdenvertaisia muiden maailmanvaltojen kanssa, mutta haasteita on paljon edessä, joita te hahmottelitte hyvin. Me tarvitsemme enemmän yhteistyötä turvallisuusasioissa, mutta meillä on iso urakka edessä myös ajatellen, miten suojella monenkeskisyyttä uudistaen kansainvälisiä järjestöjä. Se on avainasemassa, mutta minusta kaikkein tärkeintä on kestävä kehitys. Sen on oltava osa myös strategiaa. Se on turvallisuusasia sekin. Ja minusta on äärimmäisen tärkeää, ajatellen globaalistrategiaa sekin, että EU katsoo ohi Euroopan rajoja näissä asioissa. No vielä enemmän Kiinan suuntaan, koska on vakava uhka monikeskisyydelle ja yhä enemmän aggressiivisempi globaalisti Afrikassa, Tyynellä merellä ja muuallakin, kun USA vetäytyy kansainvälisistä järjestöistä. Todella on erittäin tärkeää, että sitä mietitään. Yhtä lailla täytyy Intia, Japani, Kanada, Australia mukaan myös keskiöön. He ovat monenkeskisyyden puolesta puhujia ja arvoja jakavat. Ja kysymyksen kirjoitan teille. Kollegi, vi prego di rispettare... Ja pyydän, että noita puheaikaa. Täällä on muitakin, jotka haluavat puhua. Edustaja Hauaf. Uh, Me brittiläiset liberaalidemokraatit uskomme, että Euroopan unioni on tärkein rauhanprojekti eurooppalaisessa historiassa, mutta se ei ole ainoastaan eurooppalaista rauhaa, jota meidän täytyy edistää. Meidän täytyy olla mestareita maailmanlaajuisessa kansainvälisessä maailmanjärjestyksessä, uh, joka liittyy yhteistyötä, luottamusta, yhteistyötä maailmanlaajuisesti. Ja tämä sääntöperusteinen maailmanjärjestys on nyt uhattuna ennen näkemättömällä tavalla kun ajatellaan esimerkiksi Kiinaa ja myöskin Putinin toimia, mutta myöskin entistä enemmän määrin, kun ajatellaan liittolaisemme Yhdysvaltojen toimintaa, johon liittyy Trumpin äh, Iran-sopimuksen vesittäminen, jonka äh, EU on Iranin ja muiden globaalien pelureiden ohella allekirjoittanut. Donald Trump – on mielestäni uhkaamassa rauhaa ja se, että hän vesittää tämän sopimuksen, niin hän pyrkii edistämään ydin rikastamista. Joten EU on täytyy nyt olla todella myönteisessä roolissa. Sen täytyy edistää sovittelua ja vuoropuhelua, mutta siis todellakin vahvasti myöskin tukea tätä sopimusta. Edustaja avoitteen teillä on sinistä korttia. Roland, hyväksytkö? Kiitokset. Haluaisin esittää kysymyksen, aikooko hän tehdä kompromissin kun NATO on viimeiset 70 vuotta rauhaa taannut Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Miksi ihmeessä ryhtyisi tätä transatlanttista suhdetta nyt pilaamaan? The, nobody in the... Kukaan EU-ssa eikä varsinkaan korkea edustaja Moderin ole asettanut kyseenalaiseksi Naton tehokkuutta ja sen tärkeyttä. Me haluamme integroidun vastauksen uhkiin tässä entistä vaarallisemmassa maailmassa. Me tarvitsemme rakentavaa eurooppalaista puolustusyhteistyötä, mutta myöskin yhteistyötä Naton kanssa. Se henkilö, joka on kyseenalaistanut Naton, on Donald Trump, joka on lähempänä sinun puolueesi ajatuksia kuin kukaan muu täällä parlamentissa minun näkemykseni mukaan. Kiitos. Nyt edustaja Lope Aguilar, olkaa hyvä. Grazie, presidente. hi Rep Mogherini. Just... Kiitokset niin, hyvä Mogherini. Tässä juuri äänestettiin Ursula von der Leyenin, Leyen komission puheenjohtajaksi. Kautenne loppuu myös kesän lopulla ja teidän tilallenne tulee kokenut äh, Jose Borrell äh, kiitokset äh, sitoumuksestanne tähän työhön lopputuloksista ja siitä, että olette tämän uuden globaalin strategian saanut vietyä eteenpäin kun puhutaan strategiasta, niin sitä ei ryhdytä selittämään, vaan täytäntöönpannaan sitä. Ja Euroopan unionin todella täytyy tätä täytäntöönpanna eri eritoten Afrikassa ympäristösyistä, ihmisoikeusasioissa, väestönkasvun kannalta ja maahanmuuton kannalta. Me tarvitsemme Euroopan unionia toimimaan globaalisti Afrikan mantereella ja jos Euroopan unionia ei olisi, niin se pitäisi sitten keksiä, eikä se ole merkityksekäs Afrikalle tällä hetkellä. Täytyy nyt todellakin toimia globaalisti irrelevanttina. Kiitoksia kovasti ja nyt edustaja Ward. Um, president. Puhemies. Minä haluaisin nyt korjata asian, joka liittyy oikeiston EU-vastaisten nationalistien roskaan. Ensinnäkin tämä ruotsalaisen edustajan islamivastainen roskapuhe osoittaa tietämättömät. 2007 tapasin Keniassa lähestystyvirkailijat, jotka kertovat minulle EUn tuesta, jotta voidaan estää al-Shabaabin islamismia yli rajan Somaliaan ja estään heitä pääsemästä Eurooppaan. Olen iloinen, että yhdessä käymme kauppaa, tarjoamme stipendejä myös, että voidaan turvallisuutta rajoilla taata. Britti virkailija oli kauhistunut Brexit-mahdollisuudesta, koska se vie pohjaa kansainväliseltä ja kansalliselta turvallisuudelta. Toiseksi Brexit meppi Nathan muka on isänmaan rakastaja, eihän mitään sellaista ole, kuten EU-veteraanit voivat vahvistaa heidän kokemuksensa maailmalta, konfialueelta, EU-kumppaneiden rinnalla on provosoinut heidät liittymään tähän patriottisen kampanjan, että UK säilyisi EU-ssa globaalin rauhan ja turvallisuuden nimissä. Ja kiitän heitä siitä. Thank you. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Ulas, olkaa hyvä. Kiitos puhemies viimeisen 18 vuoden aikana Yhdysvaltain hallinto ja sen läntiset tukijat on aiheuttanut hyvin paljon tuhoa kaikkialla maailmassa Afganistanissa, Irakissa, Syyriassa, Libyassa, Palestiinassa, Jemenissä. Ei voida mitenkään puolustella näitä toimia ja Eurooppa on valitettavasti ollut liian hiljaa ja pelokas tuomitsemaan Yhdysvaltoja. Ei ole mitään perusteita näille sodille. Ja nyt sitten meillä on jatkuva aggressiivisuutta Irania kohtaan sanktioita. Tämä on sodankäyntiä, yksi pahimpia sodankäynnin muotoja nykypäivänä. Mitä Eurooppa tekee asialle? EU haluaa Saudi-Arabian ja Israelin lähtevän sotaan Iranin kanssa. Miksei nyt sanktioita päätetä, että Iran tuotaisiin taas osaksi kansainvälistä yhteisöä? Iran haluaa rauhaa, ei sotaa. Grazie mille. Kiitos. Siihen päättyy menettely ilman puiloittele, eli pitämättä puhetta. Federica Moreira, korkea edustaja, olkaa hyvä, voitte vastata, olkaa hyvä. Kiitos puhemies ensinnäkin haluaisin kiittää niitä, jotka osoittivat arvostusta ei pelkästään globaali strategialle, vaan kiitos myös parlamentin panoksesta aikanaan. Myös siitä, mitä yhdessä olemme saaneet aikaan edellisen parlamentin kanssa, jotta voidaan ruveta sitä täytäntöön panemaan. Ja haluaisin myös kiittää niitä, jotka ovat korostaneet tarvetta ikään kuin vahvistaa ylläpitää tätä työtä, mutta olla johdonmukainen päätösten pohjalta. Ja aluksi toteaisin, että välittömin tarve on, jos jonkun haluaa olla, löytyy siitä, miten voidaan saada aika vakaava, vakaa, uskottava pohja maailmalla. Ja kuten joku on maininnut, eli onkin se rasta, mutta myös painopisteistä. Ehkä kaikkein tärkeimpiä vastuita parlamentille jatkossa on MRK. Ja minäpä sanoisin, Mainitsisin vain muutaman luvun, että meidän ehdotuksemme seuraavaksi MRKksi, siis komission ehdotuksen pohjalta, oli lisätä ulkotoimien varoja yli 30 prosenttia. Minä uskon, että tätä tarvitaan näinä aikoina, kun on epävarmuutta maailmalla. Nimittäin kumppanit suuntaavat katseensa tänne, löytäkseen luotettavan, uskottavan, ennustettavan kumppanin, jonka kanssa voi tehdä yhteistyötä, joka aina on sijoittanut yhteistyön rauhaan ja vakauteen, mutta joskus se edellyttää riittäviä varojakin niin, että työ jatkuisi maailmalla. Toivon siis, että te viette tätä seuraavien kuukausina siihen suuntaan, varsinkin kun teimme ehdotuksen, joka 23 prosenttia lisäisi varoja Afrikalle. Mielestäni se on erittäin tärkeää. Olemme lisänneet myös Afrikan osuutta kehitystyötä, humanitaarista apua, poliittista kumppanuutta niin ikään, rauhan ja turvallisuuden hyväksi. sen täytyy olla yhä enemmän keskiössä työssämme. Ja 25 prosenttia varoista menee ilmastonmuutokseen meidän ehdotuksessamme. Minä toivon, että tämäkin saa tukea ja säilyy teidän keskusteluissanne seuraavasta MRKsta. En kommentoi tilannetta Iranissa, koska meillä on tulossa oma keskustelu vielä, jos joku haluaa viettää täällä iltansa. Niittäin Persian lahden turvallisuustilanne on tulossa, mutta korostaisin vain, että kuten tiedätte, miten tärkeää on meidän kaikkien kannalta yhteisesti löytää keino pitää kiinni ydinsopimuksesta Iranin kanssa ja välttää kaikenlainen vastakansettelun leviäminen Persianlahdella. Täytyy lievetä paremminkin. On no, kyse Euroopan unionin turvallisuudesta myös. Ja kuten totesin, ilmastonmuutos, ilmastotoiminta, diplomatia, sanoisin, että yksi painopisteistämme näkyy myös työstämme. Verkkoturvallisuus ei se ole pelkkää sotilas, sotilallisuutta, vaan se on laajempi määritelmältään. Me tiedämme kyllä senkin. Sieltäkin löytyy toimia ehdotuksestamme ja myös strategian kertomuksesta löytyy. Varmasti sitäkin voidaan viedä eteenpäin jatkossa. Mainitsisin myös parin muutaman sanan asian. Kolme. Ensinnä joku täällä mainitsi tarpeen saada aikaan uskottavaa laajentumispolitiikkaa. Henkilökohtaisesti minä uskon, että komissiokin uskoo että kun me annamme uskottavia mahdollisuuksia Länsi-Balkanin maille, niin minusta sana laajentuminen ei ole oikea. Jos katsotte maantiedettä, niin Länsi-Balkanin maat kaikki ovat EUn joten naapurimaita. On kyse jälleen sovinnosta, mantereen yhdistämisestä ja myös sovinnosta tuolla alueella. Minä todella uskon, että varsinkin Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa käynnistyvät neuvottelut osuvat oikeana ajankohtaan. Toivottavasti neuvosto tekee päätöksen tulevina kuukausina, eikä se myöhempää. Se on meidän turvallisuutemme sijoittamistakin, kuten vaurauteenkin. Sanoisin myös sen verran, että minustakin on parantamisen varaa maahanmuuttopolitiikassa. Tästä on keskusteltu usean otteeseen viime kaudella. Joku täällä mainitsi sen hyvän työn, joka Sofia-operaation myötä käynnistyi. Jos ajatellaan muuttoliikepolitiikkaa ja ulkoista niin siinä on saatu paljon aikaa. Muistan, kun tulin tänne viisi vuotta sitten, muuttoliike ei ollut osa unionin ulkoisia toimia ollenkaan. Se oli vain politiikan sisäistä puolta. Ja nyt viiden vuoden aikana on saatu aikaa hyvää kumppanuutta alkuperä- ja maiden kanssa. Nyt meillä on 26 palauttamissopimusta jo hyväksytty, hyvää yhteistyötä myös YK-virastojen kanssa, kuten Imonkin kanssa ja UNHCR kanssa yhtä lailla. Meillä on hyvä humaani lähestymistapa kumppaneihin muuttoliikkeen ulkoisessa ulottuvuudessa. Jos jotain voi valitella, niin Sofia-operaatio kyllä oli menestyksellinen, kun ajatellaan salakuljettajien torjuntaa, takavarikoitin aluksia ja salakuljettajia pelastettiin ihmisiä merellä – mutta saatiin Libyan kohdalla myös asedientikielto, mutta voi valitella, että jäsenvaltiomme ja neuvosto päättivät kaikki alustat poistaa Välimereltä. Jos ei ole aluksia, niin mitä hyötyä on sitten pelastustoiminnalla? Toivottavasti jotain saadaan aikaan tulevina viikkoina kuukausina niin, että olisimme merellä läsnä näin aikoina, kun sitä erityisesti tarvitaan – ajatellen turvallisuutta Libyassa, mutta myös se, että saadaan aikaan vaikuttavaa toimintaa ihmiskauppiaiden verkostojen torjumiseksi. Ja lopuksi joku täällä mainitsi muutaman kritiikin sanan tai huolen paremminkin. Ajattelen, että militarisoidaan Euroopan unionia sen turvallisuuspolitiikkaan. Teen tämän nyt aivan selväksi. Euroopan unionin suhde turvallisuuteen ei koskaan, koskaan, koskaan ole aggressiivista. Euroopan unioni, kuten joku totesi täällä, rauhan hanke, joka on ollut kaikkein menestyksellisin ainakin viimeaikaisen historian aikana. Me olemme selvityneet omista konflikteista ja kriiseistä ja niiden pohjalta olemme pystyneet auttamaan kumppaneita olemaan heidän rinnallaan, kun he halajavat ihmisoikeuksia, demokratiaa ja rauhaa. Minä olen nähnyt arjessa aivan miten Euroopan unioni, sotilaat, miehet ja naiset, poliisikin, turvajoukotkin toimivat missioissamme. Me tuemme demokraattisia laitoksia kumppanimaissamme, että voidaan rakentaa niitä instituutioita, jotka luovat turvallisuutta ja turvallisuutta, olivat sitten puolustusvoimia tai turvallisuusjoukkoja, tukien YK rauhan toimia niin, että turvallisuus puolustuspolitiikassa syntyi instituutio. Viime viikolla kävin juuri niin vaikeassa maassa kuin Malissa, Nigerissä, keski tasavallassa, eikä Euroopan unionin naiset olleet siellä uniformussa. Jos he eivät olisi siellä, niin varmasti siellä olisi huomattavasti hankalammat olot turvallisuutta ajatellen. Eli koskaan ei ole tarvitse sanoa tappaa, se on nyt jo se selvää, eikä olla hyökkäävä osapuoli konfliktissa päinvastoin. Joku täällä mainitsi strategisen autonomian, jota olemme kehitelleet. Ja nimenomaan, että me pystymme olemaan autonomisessa roolissa rauhanrakentajana. Sitä tässä tarvitaan. Ja toivottavasti tämä on ikään kuin kompassi, joka on hyödyllinen meillekin luovia näinä vaikeina aikoina. Ja teille ainakin, ehkä minulle viisivuotiskaudellanne, ja minä todella luotan teihin, että teette yhteistyötä muiden toimielinten kanssa, niin että käytetään hyväksi. Kiitoksia kovasti. Keskustelu päättyy. Esityslistään mukaan meillä on nyt komission varapuheenjohtajan, unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Venezuelan tilanteesta. Eli uudelleen korkea edustaja, olkaa hyvä, Federica Mogherini. Grazie. Uh, Venezuela... Kiitoksia Venezuelan ihmiset ovat kohdanneet ja kohtavat edelleen hyvin dramaattisen tilanteen. Humanitaarinen tilanne on hyvin hankala ja se pahenee päivä päivältä. Monet miljoonat kansalaiset tarvitsevat apua. 3,7 miljoonaa ihmistä on aliravittuja UNHCRn mukaisesti. Monet miljoonat venezuelalaiset ovat jo viimeisen neljän vuoden aikana paineet maasta ja vaikuttaa siltä, että tämä jatkuu. Alueelliset vaikutukset ovat massiiviset ja myöskin alueen vakaus on vaarassa. Hallitus on monia kansalliskokouksen jäseniä vanginnut ja heidän parlamentaarinen koskemattomuutensa on viety äh, Kosta Rivalo, hänet äh, otettiin huostaan ja tämä on minulle ja käsittääkseni kaikille shokeraava. Me olemme vaatineet riippumatonta tutkintaa jossa syylliset saadaan oikeuden eteen. Myöskin Michel Bachelet, ihmisoikeus, Edustaja on vahvistanut sen, minkä me jo tiesimme, että ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu hyvin paljon Venezuelassa ja hyvin usein. Äh, tuen näitä tutkintatuloksia ja myöskin varsinkin äh, suosituksia. Eilen äh, tein selväksi kaikkien jäsenvaltioiden puolesta, että me olemme valmiita tukemaan tätä henkilöä varmistaaksemme, että kaikkien venezuelalaisten ihmisoikeuksia suojellaan. Ja nyt sitten tarkoituksemme on myöskin aloittaa työt kohdennettuja toimenpiteitä äh, ajatellen, kun ajatellaan niitä henkilöitä, jotka rikkovat äh, ihmisoikeuksia. Kun ajatellaan äh, tätä humanitaarista ja sosiaalista hätää, niin tilanne on hyvin kiireellinen. Ja nyt tässä diplomaattisella puolella on kuitenkin tilanne kehittynyt. Viime viikolla Barbadoksella käytiin neuvotteluja ja edelleen niitä käydään tällä hetkellä. Me tiedämme, että tie kohti demokraattista siirtymistä on täynnä esteitä. Ensimmäistä kertaa kuukausin tai vuosiin Tämä voi olla en, ennakoiva askel oikeaan suuntaan kohti rauhanomaista ja demokraattista siirtymistä näin, että saadaan vapaat presidentinvaalit. Olen ylpeä tässä siitä avainasemasta, joka EUlla on ollut. Siinä suhteessa, että se on antanut diplomatialle mahdollisuuden, kun väkivaltaisuudet vaikuttivat ainoalta mahdollisuudelta hyvin riskiallita ja ainoastaan Venezuelalla, vaan myöskin mulle alueelle. Me vaadimme, että mitään sotilaallista ratkaisua kriisiin ei tule ja lopputuloksen pitäisi olla sekä rauhanomainen että demokraattinen. Tästä syystä me perustimme kansainvälisen kontaktiryhmän, jossa neljä latinalaisamerikkalaista maata on mukana ja myöskin viides maa pyysi viime viikolla mukaan pääsyä. Kontaktiryhmän ei ole koskaan tarkoitus olla välittäjänä. Me tiesimme tämän alusta lähtien, koska tämä on hyvin hankalaa ja tätä ei voi tehdä ryhmän toimesta. Ja myöskin koska tiesimme, että ne ehdot sille, että tällainen sovittelu käynnistettäisiin, äh, silloin se ei olisi ollut mahdollista, joten ryhmää ei luotu tätä sovitteluprosessia ajatellen, vaan tarkoituksena on ollut pyrkiä vaikuttamaan ehtoihin, että saadaan aikaiseksi ehdot niin, että voidaan uskottavalla tavalla sovitella tätä asiaa. Ja korostan tätä, että äh, nyt vaikutti siltä, että tämä kuitenkin eskaloituu. Nyt kun kuukausien ajan on tehty hyvää työtä, haluaisin kiittää kollegojani, äh, latinalaisten Amerik- äh, maiden ja Euroopan unionin ulkoministereitä ja myöskin tätä kontaktiryhmää ja tiimiämme, joka on yötä päivää tässä työstänyt asiaa suurella vakaumuksella. Nyt on mahdollista saada rauhanomainen ratkaisu. Kontaktiryhmän rooli on tunnustettu kaikkien osapuolten taholta maassa ja alueella ja myöskin kansainvälisellä areenalla. Minä olen itse ollut mukana Yhdysvaltojen, Venäjän ja Kiinan kanssa, Vatikaanin, Kuuban, eh, Liman ohella mukana tässä. Ja tässä tavattiin kaikki venezuelalaiset toimijat Karakasin eh, vierailun aikana. Eli eh, Iglesias oli siellä pari päivää sitten ja hän tapasi kaikki tärkeät toimijat korkeammalla tasolla – lähtien Juan Guaidosta, Nicolas Madurosta, YKsta, tärkeimmistä poliittisista puolueista, myöskin kansalaisyhteiskunnasta ja katolista kirkosta. Tämä työ on ollut keskeistä, jotta saadaan tilaa poliittiselle ratkaisulle. Ei sitä pidä itsestäänselvyytenä ottaa, että tätä käytetään poliittisen ratkaisun saavuttamiseksi, mutta me olemme ainakin pysäyttäneet eh, tämän sotilaallisen eh, raakuuden ja me olemme annamme poliittiselle ratkaisulle mahdollisuuden. Tästä syystä kontaktiryhmän tapaamisessa Kostarikassa muutama kuukausi sitten päätimme jatkaa työtämme, mutta myöskin vahvistaa poliittista sitoutumistamme ja sitä, että saamme kansainvälisiä toimijoita mukaan. Prosessi on hyvin herkkä, mutta juuri tästä syystä meidän täytyy tehdä kaikkemme nyt, jotta tuemme ja olemme mukana Barbadoksen keskusteluissa. Rauhanomainen demokraattinen siirtymä on sellainen, että sen pitää tulla sisäpuolelta. Sitä ei koskaan voida pakottaa ulkopuolelta, mutta me voimme ja meidän täytyy helpottaa tätä prosessia kaikin tavoin, niin kuin näinä kuukausina olemme tehneet. Ja meidän täytyy olla täysin selvillä, että maa tarvitsee uudet presidentinvaalit vapaan prosessin kautta ja kandidaatilla täytyy olla yhtäläiset mahdollisuudet myöskin täytyy kunnioittaa kansalliskokouksen toimintaa ja myöskin kaikkien, kaikilla jäsenillä täytyy olla immuniteetti. Jotain keskeisiä elementtejä on tullut selkeästi tullut esille meidän keskusteluistamme ja työstämme viimeisten kuukausien aikana. Ensinnäkin esimerkiksi korkein oikeus ja kansalaisten toiminta, näiden täytyy toimia riippumattomalla tavalla kaikille venezuelalaisille – ja myöskin vaali neuvosto täytyy saada aikaiseksi. Kaikkien ehdokkaiden täytyy voida osallistua vaaleihin samoin oikeuksiin, eikä mielivaltaisten rajoitusten kautta. Äänestäjärekisteri täytyy päivittää. Siinä täytyy olla ulkomaalaiset ja myöskin nuoret mukana. Ja myöskin kansainväliset vaalitarkkailijat tarkkailevat ka- kaikkia prosesseja, eivät ainoastaan vaalipäivänä. EU ja koko kansainvälinen kontaktiryhmä ovat valmiita auttamaan koko vaaliprosessin aikana, mikäli puolueet meidän tukeamme pyytävät. Ja jos pääsemme siihen vaiheeseen, tämä on varmasti kaikkein herkin vaihe tällä tiellä, joka voisi johtaa demokraattista rauhanomaista ratkaisua kohti. Nyt meidän täytyy vahvistaa tätä herkkää prosessia ja tässä pyrkiä toteuttamaan venezuelalaisten toiveet. Me uskomme edelleen, että tiettyä painostusta täytyy edelleenkin harjoittaa. Hallinnon täytyy ymmärtää, että status quo ei ole ratkaisu, se ei ole vaihtoehto, se ei ole kestävä ei maalle, ei sen kansalaisille, ei alueella eikä maailmalle. Tänään tämän 28 jäsenvaltion äh, lausumassa todetaan, että jos konfliktia ei nyt ratkaista neuvottelujen kautta, EU tulee laajentamaan äh, kohdennettuja toimenpiteitään. Samanaikaisesti teimme selväksi jälleen kerran, että nämä toimenpiteet voidaan että mikäli edistystä tapahtuu demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien äh, palauttamiseksi Venezuelassa. Tällä välin jatkamme myöskin kontaktiryhmän ja YK yhteistyön kautta niin, että humanitaarinen apu pääsee paikalle ilman mitään rajoituksia ja myöskin kansain, kansalliset kansalaisjärjestöt pääsevät sinne. Me olemme tässä vieneet eteenpäin näitä toimia ja myöskin humanitaarinen koordinaattori on nimitetty kriisin alkamisen jälkeen. Me EUna olemme olleet suurimpia humanitaarisen avun antajia maassa sisällä, mutta myöskin naapurivaltioissa. Me edelleenkin tuemme poliittisella ja taloudellisella puolella kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä toimia pakolaispolitiikan osalta, ja tämä ei tule muuttumaan. Meidän täytyy olla erittäin aktiivisia myöskin humanitaarisen tuen osalta. Mutta meillä on myöskin tätä kautta vastuu siinä, että pyrimme jatkamaan tätä työtä, jotta kriisistä päästään demokraattisesti ja rauhanomaisesti irti. Kiitos. Grazie mille. Adesso... Kiitoksia kovasti sitten kuullaan ryhmiä edustavat puhujat alkaen. Edustaja Paul Arangelist kansanpuolueen puolesta puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies hyvä korkea edustaja. Minä pidän merkittävänä sitä, että tässä aivan parlamentin kauden aluksi hyväksytään selkeä julkilausuma Venezuelan tilanteesta. Täytyy sanoa selkein sanoin, että Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien rikkominen Venezuelassa kiduttamalla, salamurhaamalla, poliittisella painostuksella kaikilla aloilla tulee saattaa päätökseen ja täytyy tuomita tähän ajautuneet ja täytyy saada valtio jälleen toimimaan ja tässä täytyy saada toimimaan myös kansanedustuslaitos, Venezuelan kansan legitiimisti valitut edustajat. Me myös vaadimme sitä, että elintarvikkeita ja lääkkeitä pystytään toimittamaan kansalaisille, jotta voidaan myös eri rajojen yli tukea ja apua saada eteenpäin maahanmuuttajia lähtee Venezuelasta miljoonitain osa myös Espanjan ja tänne Euroopan mutta suurin osa tuolla mantereella on lähtenyt liikkeelle. Jos me selkein sanoin nyt tuemme rauhan hanketta, johon nyt Norjan johdolla on lähdetty ja pyydämme äh, demokraattisia vaaleja, niin se pitäisi tehdä heti aluksi. Kiitoksia kovasti nyt seuraavaksi SD-ryhmän puolesta edustaja Havi Lopez. Minut, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos korkea edustaja, olemme samaa mieltä korkean edustajan analyysin kanssa Venezuelasta, mutta me uskomme, että nyt on hyvä osoittaa solidaarisuutta Venezuelan kansalle niin, että ainoa keino ratkaista se on poliittinen, neuvoteltu, rauhanomainen tarvitaan vapaat, oikeudenmukaiset vaalit, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet poliittisesti ja kansainvälinen yhteisö seuraisi niitä. Ja nyt täytyy todeta, että meillä on myönteisiä odotuksia nyt olemassa Barbaroksen tiimoilta. Totta kai kun Norja on myös siellä mukana neuvotteluista, nyt on tullut aikaa valaista, mitä Venezuelassa on tapahtunut. Kansa kärsii, kun se on todettu myös, mitä YK puolesta Michel Matsula on kertonut. Siellä on kiituutusta tuomioita tuomistojen ulkopuolella, ja totta kai tarvitaan nyt siitä rangaistuksia ja totta kai täytyy sosiaalisia taloudellisia oikeuksia ajaa ja humanitaarista apua antaa. Me haluamme, että nyt kerrotaan, että ainoa keino on näin selviytyä ja päästä maan kansan kärsimyksistä. Ja me haluamme todellakin poliittisen ratkaisun tästä, että EUnkin ansiosta olemme nyt päässeet tähän. Gracias. Kiitos kovasti seuraavaksi Renew Euroopan puolesta edustajia varapuhemies Sovaa. Paljon kiitoksia, puhemies. Eh, Huomenna on kansainvälisen rikosoikeuden päivä ja tämän parlamentin täytyy välittää selvää viestiä. Me emme hyväksy sitä, että Venetsiassa, Venezuelassa ihmisoikeuksia loukataan. Euroopan unionin täytyy vahvemmin vastustaa diktatuuria ja No, ja langettaa rangaistuksia myös, petrole, myös petroles öljyyritykselle Venezuelassa. Minä esitän sen kysymyksen, miten voidaan nyt neuvotella tämän henkilön kanssa, joka samaan aikaan vangitsee ihmisiä ja murhauttaa ihmisiä, jotka ovat hallitusta vastaan. Samaan, he, samaan aikaan hän ne, nä, näyttelee neuvotelua, neuvottelemista, kun hän vainoaa omia kansalaisiaan. Ei meidän täydy nyt tässä uskoa mitä tahansa huijareita. Tässä hän yrittää voittaa aikaa neuvotteluissa. Meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, että Maduro sitoutuu vakavasti otettavasti neuvotteluihin ja Venezuelan kriisi saadaan rauhanomaisesti ratkottua. Muchísimas gracias, gracias mille. Kiitoksia